Okay, colleagues, we've had our little break. No niin, nyt on tauko lusittu. Me voimme nauttia omasta seurastamme, kun Envi-kollegat ovat poistuneet. Esittelijä saa kaksi minuuttia aikaa hieman hengähtää ja kerätä ajatuksia. Ilmoitukset on jäänyt jääneet tekemättä. Ensimmäinen ilmoitus kuuluu seu ensi maanantaina 5. joulukuuta. Haluan, että avustajat ja ryhmän työntekijät kirjavat tiedon ylös. Meillä on ensi maanantaina ulkoasianvaliokunnan kanssa yhteinen kokous. Puhumme Afrikan suurten järvien alueesta. Suurten järvien alueella on paljon asioita on tapahtumassa, vaalien oli määrä tapahtua, näin ei tapahtunut. Burundissa on avut keskeytetty. Tämä on tärkeä asia. Sitä käsitellään AFET-kollegojen kanssa ensi maanantaina kuudes päivä. Jos voisitte kertoa jäsenille tästä 12 puoli kaksi välillä Jehudi menuihin tilassa Deve isännöi yhdessä UNICEFin ja EKOPÄ-osaston kanssa tällaisen Emergency Lessons-kampanjan, eli kaikki lapset, jotka kärsivät konflikteista ja opetuksen puutteesta, niin ihmiset ovat varmasti uutisissa nähneet kuvia Alepposta. Siinä ei ole mitään teitä, sairaalat ovat vaurioituneet, ja meidän tulee kyllä nostaa hattua niille unicef jotka ruohonjuuritasolla vaarallisissa olosuhteissa pyrkivät parantamaan tilannetta 12.5.2 välillä. Siellä on Abramidis ja Forsyth UNICEFin apulaisjohtaja. Sitten meillä on sahra palkinto AFET ja ihmisoikeudet valiokunnan kanssa, niin annetaan näille jesidinaisille tämä sahra palkinto he ovat kärsineet Syyriassa väkivallasta. Nämä ovat erittäin nuoria naisia ja minä uskon, että ihmiset kuulevat varmasti näitä tunteellisia puheenvuoroja kun nämä sitkeät naiset kertovat niistä kamalista tilanteista, joita ovat joutuneet kokemaan. Saksan kollegat auttavat heitä aloittamaan elämänsä uudestaan. Toivon, että sihteeristö välittää nämä tiedot eteenpäin. Nyt on tärkeää tietää tasan tarkkaan nämä kaikki ohjelmat, mitä meillä on ennen joulua. Kello 17 tänään meillä on valvontavaliokunnan kanssa meidän yhteiskokous. Meillä on määrä keskustella valtuuskuntien raporteista, eli siitä, kuinka EU-apurahoja on käytetty. Se oli ristiriitainen aihe. Viime vuonna on tärkeää kuulla, mitä kehitysavulla on tehty, ja suurlähettiläät ovat tästä raportoineet EUlle. Siinä ilmoitukseni meidän on vielä kohdan kolme mukaisesti hyväksyttävä viime kokouksen pöytäkirjat, mikäli teillä on ilmoitettava, ilmoittakaa kokouksen loppuun mennessä sihteeristölle huomioista. Muuten ne katsotaan hyväksytyksi. Sama asia pätee koordinaattoreiden kokoukseen ja ilmoituksiin. Kokouksen loppuun mennessä on aika tehdä ilmoituksia. Onko komissiolla ilmoitettava? Ei. Komission jäsen saapuu huomenna. Nyt voimme siirtyä kohtaan seitsemän tärkeä kohta. Se koskee tärkeä ihmisoikeudet äh, alivaliokunnan mietintö liittyen kansalaisuudettomiin aselueilla. Tämä on usein esillä. Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa Ihmisoikeusrikomukset ovat melkoisen pahalla talolla. Nyt Maria, saat puheenvuoron. Linda. Kiitokset Linda. Hyvät kollegat. Ennen kuin esittelen tämän mietintöluonnoksen, Muutama sana sen sisällöstä. Noin 10 miljoonaa ihmistä elää valtiottomuuden tilassa tällä hetkellä. Tällaisilla henkilöillä ei ole oikeutta katsoa kuuluvansa minkään maan kansalaiseksi. Vuoden 1954 yleissopimus tällä tavalla määrittelee valtiottoman henkilön. Syitä valtiottomuudelle on erinäisiä. Syrjivä lainsäädäntö tiettyjä kansanryhmiä vastaan on yksi näistä syistä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tiettyyn uskontokuntaan tai tiettyyn etniseen ryhmään kuuluvat ihmiset eh, suljetaan eh, tai voidaan sulkea yhteiskunnan ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa sitä, että voidaan eh, joutua tilanteeseen, jossa kokonainen kansaryhmä on valtioton. Ja tämä pätee esimerkiksi Rohingya-ryhmään, joka on lähtöisin Myanmarin länsiosista alun perin, mutta vuoden 1982 Burman Ähm, kansalaisuuslain myötä äh, nämä ihmiset jäivät virallisesti valtiottomiksi. Ja kaksi parisen miljoonaa ihmistä äh, on kyseessä ja näin ollen tämä on maailmanlaajuisesti tarkastellen yksi yksittäinen suurin valtiottomien ihmisten ryhmä. Ja jos ihminen on valtioton, niin todellakin sillä on huomattavat vaikutukset hänen oman elämäänsä. Tämä saattaa hankaloittaa koulutusmahdollisuuksia, terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä ja myöskin työpaikan löytymistä. Välttämättä avioliitto saattaa olla hankala solmia sellaiselle ihmiselle, jolla, joka ei kuulu mihinkään valtioon. Ja nimenomaan tässä mietinnössä tarkastelemme syitä tälle asialle ja katsomme, mitä ja mihin kannattaisi erityisesti Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa kiinnittää huomiota kun tarkastellaan valtiottomuuden negatiivisia vaikutuksia, kun asioita tarkastellaan kansalaisoikeuksien ja velvollisuuksien kannalta, toisaalta myöskin eh, mahdollisuuksia saada palveluja ja maankäyttöoikeuksiin liittyviä kysymyksiä, niin näitä ajatellen olisi erittäin tärkeää, että eh, näiden kansanryhmien kehitystarpeisiin tulisi kiinnittää huomiota ja erittäin tärkeää olisi, että 2030 agendassa nämä seikat huomioitaisiin riittävän vahvasti. Toisaalta eh, valtiottomien ihmisten taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat on syytä nostaa erityisesti keskiöön. On erittäin tärkeää, että olemme yhteydessä maiden hallituksiin ja pyrimme siihen, että sellaiset oikeudet mahdollistetaan, jotka mahdollistavat esimerkiksi syrjimättömän käsittelyn erityyppisissä yhteyksissä. Tämän lisäksi on erittäin tärkeää, että Malesian ja Nepalin hallitukset puuttuvat asioihin, joissa sukupuolen vuoksi syrjitään joitain ihmisiä, esimerkiksi naisille ei voi antaa samoin perustein eh, kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia kuin miehille ja tämä hankaloittaa ja vaikeuttaa myöskin heidän lastensa elämää ja tulevaisuutta ja näihin seikkoihin tulisi kiinnittää huomiota. Neljänneksi on erittäin tärkeää, että valtiottomuuden eh, ja maasta väliseen yhteyteen tämän huomiota. Noin puolitoista miljoonaa ihmistä, jotka ovat valtiottomia, ovat joko pakolaisia tai ovat joskus ainakin olleet pakolaisia. Ja viidenneksi sitten alueen valtiottomuuteen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota siksi, että taustalla eh, jo määritelmän osalta on hyvin erilaisia määritelmiä ja siksi on erittäin tärkeää pyrkiä saamaan aikaan riittävän yhtenäinen valtiottomuuden määritelmä, sillä tällä tavalla voidaan edes eh, keskustella asioista yhtenäisin termein. Ja on erittäin tärkeää, että kehitysyhteistyön ohjelmat äh, äh, nähdään myös äh, tätä taustaa vasten ja pyritään ymmärtämään se, minkä tyyppisiä vaikutuksia valtiottomien ihmisten tilanteella on, kun ajatellaan alueen kehitystä ja toisaalta vakautta. Jos joku haluaa esittää esittää vielä tässä vaiheessa kommentteja tähän mietintöön luonnokseen, niin kommentit ovat tervetulleita. On erittäin tärkeää huomioida eh, tämän ihmisryhmän tilanne maailmanlaajuisesti. Um, thank you. There are many colleagues here. Kiitos kollega ei paljon paikalla. Minä haluaisin sanoa, että tämä on tärkeä aihe. Nämä ihmiset mm, ovat kansalaisuudettomia Myanmarissa he ovat pyrkineet palaamaan Bangladeshiin, mutta heiltä on evätty pääsy. Mikäli on kansalaisuudet, niin ei ole paikkaa mihin mennä, ja siinä vaiheessa ihmisoikeus rikkomukset tapahtuu. En tiedä, onko Diakko pääosastolta kavelleria siellä. En tiedä, onko ulkosuudenhallinnosta ketään on. Olisi mukava kuulla, mikäli ulkosuudenhallinto on puhunut Myanmarille tai Bangladesille. Ja sitten tästä kehityspuolesta olisi kiva kuulla Devko aloittaa ja sitten ulkosuudenhallinto jatkaa. Olisi kiva kuulla tätä kommentteja. Thank you very much. on the world. Kiitos paljon kunnianarvoisa puheenjohtaja McKevin, kunnianarvoisat parlamentin jäsenet, esittelijä kollegat. On suuri ilo olla puhumassa täällä tänään DevCo-pääosaston nimissä. Kaakosasiassa kansalaisuudettomuus on suuri ongelma, ja täällä mainittiin juuri 10 miljoonan luku, ihmisen luku. Epäreilut lainsäädännöt, siirtomaa, historia, valtioiden tilanteiden muuttuminen, niin kansalaisuudettomuus jatkuu eriytymässä lapsille. Voimme olla yhtä mieltä, että tämä vaikuttaa ihmisten mahdollisuuteen kehittyä, olla oma itsensä, päästä kiinni julkisiin palveluihin, kuten koulutuksen esimerkiksi. Heidän on tärkeää työskennellä, matkustella, päästä käsiksi finanssipalveluihin. He voivat jäädä köyhyysloukkuun. Kokonaiset yh- kun kokonaiset yhteisöt ovat mukana, niin silloin eh, inhimillisen kehityksen indikaattorit ovat alhaisella tasolla ja eh, muutenkin on erittäin paljon. Tämä koskee rohingya ihmisiä osaa Myönmarissa, kuten Afet lausunnossa ilmenee. Me haluan työskennellä asian hy- hyväksi. Meillä on EU globaali strategia määrittelee meidän lähestymistavan. Ja haluaisin mainita myös uuden eurooppalaisen yhteisöllisen kehittämisen kannalta. Ongelma on monimutkainen. Siirtolaisvirrat Eurooppaan, niin meidän vastaukset ovat korostaneet tätä on tärkeää puuttua konfliktien ongelmiin siellä, missä ne ovat ja edistää ihmisoikeuksia. Viime viikolla julkaisimme European Consensus on uh, development. Tämä on osa meidän kehitysyhteistyön lähestymistapa. Tässä puhutaan syr- oikeasta syrjimättömyyteen, inkluusion mukanottamisen Periaatteesta puhutaan myös, ja tämä on asia, johon kansalaisuudettomat, josta kansalaisuudettomat kärsivät. On erittäin tärkeää, että ketään ei syrjitä tai jätä jälkeen, niin tämä tulee olemaan tärkeä osa meidän toimintaa tulevina vuosina. Koska tämä on erittäin monisäikeinen ja vaikea monimutkainen tilanne, kansalaisuudettoman on puututtava usealla eri rintamalla. Kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu voivat auttaa helpottamaan näitä seurauksia, joita kansalaisuudettomasta kansalais- kansalaisuudettomuusta johtuu, mutta rahallinen apu ei aina pysty ratkaisemaan näitä kansalaisuudettomuuden perusongelmia. Minä haluaisin viitata niihin välineisiin, joita me käytämme, ainakin Devkossa. Devko-pääosastolla tässä asiayhteydessä on noin kolme neljä kohtaa, puhun nopeasti. Ensimmäinen liittyy eurooppalaiseen demokratia- ja ihmisoikeusvälineeseen. IDEOR. Me pyrimme kartoittamaan ja kehittämään Rohingya ja muiden osien tilannetta Aasian maissa. Vuonna 2015 IDEOR julkaisi me julkaisemme kilpailu, jossa Kysyttiin, kuinka voitaisiin auttaa ihmisiä, varsinkin kansalaisuudettomia ja pakolaisia. Ja kansalaisuudettomuuteen muuten liittyen tärkeintä on soita näiden etua, pyrkiä ratkaisemaan kansalaisuudettomuusongelmaa ja pyrkiä siihen, että uusia kansalaisuudettomia väestön osia ei enää olisi tai syntyisi. Me tulemme raportoimaan tämän aloitteen etenemisestä ensi vuoden alussa. Tämä on tämä demokratia- ja ihmisoikeusväline. Meillä on myös alueellisia ohjelmia, kuten tiedätte. Meillä on tällainen AUP-hanke. Me pyrimme auttamaan ihmisten kurimusta, jotka ovat kansalaisuudettomia liittyen terveyteen, koulutukseen ja niin edelleen. Me haluaisimme integroida nämä meidän kestävän kehityksen hankkeisiin. Tämä ei kuitenkaan aina ole helppoja ja on selvä, että syrjiminen ja viranomaisten haluttomuus johtaa meitä vaikeiseen, vaikeisiin keskusteluihin. Neljäs asia, joka haluan nostaa esille, on se, että tässä asiayhteydessä on selkeä tarve aloittaa kunnollinen vuoropuhelu. Tämä pitää sisällään sen, että meidän pitäisi käyttää näitä rahoitussopimuksia, kun haluamme näitä voidaan käyttää hyväksi, kun halutaan luoda yhteys ja saada aikaan tämä vuoropuhelu. Me työskentelemme myös ulkosuudenhallinnon kanssa tiiviisti. Täällä on edustajia hallinnosta. Me työskentelemme myös paikan päällä lähetystyön avulla. On tärkeää, että vuoropuhelua käydään politiikan suhteen säännöllisesti näissä meidän yhteiskomiteoissa, joita näiden valtioiden kanssa on. Minä voisin viitata nyt Rohingya-kansan kurimukseen ja kuinka normaalisti toimimme näissä olosuhteissa. Tämä korkean prioriteetin asia, joka nostettiin myös esittelijän toimesta esiin. EU Myönnäissä on kiinnittänyt huomiota Rohingyan kansan kurimukseen ja pyrimme käyttämään niitä välineitä, joita meillä on käytettävissämme. Me pyrimme auttamaan kansalaisia vain osavaltiossa, jossa EU on eräs suurimmista kehitysavun antajista, 25 miljoonaa euroa. Siellä pyrimme käsittelemään näitä ongelmia siellä, missä ne ovat syntyneet. Pyrimme taistelemaan köyhyyttä syrjimistä vastaan. Mitä me teemme? Meillä on useita erityisrahastoja liittyen elinkeinoon, elintarviketurvallisuuteen, terveyteen, koulutukseen ja näiden avulla me annamme apua Rakan osavaltiossa. Mitä tulee Rakan osavaltion pohjoisalueeseen, jossa valtaosa Rohingya-kansasta asuu, EUlla on 15 miljoonan euron hanke, jossa työskentelemme yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa – MK ja Action Control F muun muassa, ja pyrimme rakentamaan yhteistyötä yhteisön kanssa. Lisäksi meillä on kahden miljoonan yhteisrahoitus lapsille pohjoisosan, pohjoisosassa Lutheran World Federation avulla, joten me pyrimme kaikki kapasiteettimme käyttämään tällä maantieteellisellä alueella, jossa Rohingya-kansan edustajia asuu. Tämä on ainoastaan osa puuttua tähän ongelmaan. Kuten sanoin aiemmin, poliittinen vuoropuhelu on aivan avainasemassa. Ja viime hetken saakka me olemme tehneet päätöslauselmia YK ihmisoikeusneuvostossa. Siellä yhdessä suurlähettilän kanssa on tehty tätä yhteistyötä ja lisäksi EU-suurlähettiläs vierailee Rakan osavaltiossa usein, jotta tämä asia pysyy tapetilla. Tätä asiaa käsiteltiin 22. päivä marraskuuta, kun oli kolmas korkean tason EU-Myönmar ihmisoikeus vuoropuhelu. Tämä on erittäin tärkeä nostaa esille. Tämä liittyy myös Tämä liittyy Myanmarin, mutta, liittyy, mutta myös muita maita, joissa tilanne on vastaavanlainen, joista, johon nyt viittaan lyhyesti. Bangladesh, Nepal ja Taimaa. Bangladeshissa me olemme tukeneet pakolaisleirillä rohingya-kansalaisten elinolosuhteita. Me olemme työskennelleet YK pakolaiskorkeudisten kanssa 6 miljoonaa euroa on varattu tähän, jotta voidaan tarjota peruspalveluita, turvaa, jotta voidaan tukea 32 000 rohingya pakolasta. Nyt lyhyesti Nepalista. Olemme olleet Nepalissa jo kaksi vuosikymmentä. Meillä on pitkä tarina tässä taustalla. Me tuomme butanilaisia pakolaisia. 120 000 pakolaista oli alun alkaen, kun me tulemme väliin. Tämä on vähentynyt aina 13 000 pakolaiseen, joita leireillä on jäljellä. Luku on erittäin alhainen. EU on jatkanut työtä ja jatkaa edelleen yhteistyötään YK pakolaisjärjestön kanssa, jotta pakolaisten oikeuksia voidaan puolustaa ja heille voidaan antaa edes peruspalveluita tarjota. Tämä mainitaan myös. Ja meidän aop hankkeen avulla me olemme aloittaneet 15 miljoonan euron hankkeen terveys, hygienia, elinkeino, koulutus ovat tässä pääaiheena. Meidän työskentely yhdeksän pakolaisille, yhdeksällä pakolaisleirillä Taimaa Myönmar rajalla ja pyrimme löytämään tähän pitkittyneeseen tilanteeseen ratkaisun. On totta, että Rohingya kansalaiset kärsivät Myanmarissa muslimit, muslimit ylipäätään ovat vaikeassa tilanteessa. Me olemme tukeneet näitä monessa tilanteessa. Voisimme mainita myös Vietnamin mitä tulee Khmeri vähemmistöön. Mä olen pyrkinyt auttamaan heitä saamaan Vietnamin kansalaisuuden, jotta he voivat parantaa omaa tilannettaan. Vaikea kuitenkin, tärkeää kuitenkin se, että tuetaan ihmisiä ja että heitä tuetaan ei ainoastaan taloudellisesta näkökulmasta, vaan me tarvitsemme myös poliittista sitoumusta. Ja tietoisuutta olisi myös parannettava. Komissio jatkaa ponnistelujaan. Me olemme työstämässä tätä asiaa monella eri taholla. Pyrimme myös näiden, varsinkin näiden alueellisten hankkeiden kautta, AUP-hankkeen kautta auttamaan. Ja kehitys yhteistyö toiminnassa pyrimme myös vaikuttamaan tähän asiaan. Kiitos paljon. E Onko Ulkosuudenhallinnolle lisättävää, olkaa hyvä. Madame Chair to add on. Niin todellakin eh, Roinka kansantilanteesta Euroopan komission kollega eh, jo puhui asiasta. Jatkan hieman. Ulkosuhdehallinto on ollut yhteydessä Myanmarin hallituksen Ja myöskin useissa neuvoston päätelmissä Myanmar on huomioitu alkaen vuodesta 2013. Viimeisin yhteinen tiedonanto Myanmarista, jossa Euroopan komissio ja ulkosuudenhallinto olivat mukana, sehän siis julkaistiin ensimmäinen päivä kesäkuuta. Siinä ihmisoikeuskysymykset nostettiin keskiöön, kun puhutaan yhteyksistä Myanmariin. Ja puhuttiin myöskin aloitteista, joita tarvitaan. Eli kuinka päästä eroon valtiottomuudesta ja kuinka taata kaikille yhtäläiset oikeudet ja kuinka mahdollistaa myöskin henkilöasiakirjojen käyttö. Tämä on tärkeä asia sikälikin, että Myanmarin yksi haasteista liittyy siihen, että näillä valtiattomilla ihmisillä, Rohingya-kansan eh, ihmisillä ei välttämättä ole minkäänlaisia henkilöpapereita eh, rekisteröinteihin liittyen ja niin edelleen. Tähän liittyy myöskin suuri humanitaarinen kriisi ja sen eh, taustalta löytyvät juuri ihmisoikeusloukkaukset. Neuvoston päätelmissä todetaan muun muassa, että EUn strategia Burmaan ja Myanmarin liittyen päivämääränä 22. kesäkuuta. Ja tässä todetaan, että huomioidaan maiden hallitusten ponnistukset pyrkiä huomioimaan valtiottomien erityisesti Rohingan kansan asema ja tilanne tärkeää olisi ratkaista ei-syrjivällä tavalla kansalaisuuteen liittyvät kysymykset silloin, kun puhutaan valtiottomista henkilöistä ja pakko poistumisten asia tulisi myöskin saada hoidettua. Viime vuoden vierailu Myanmariin vahvisti nämä näkökulmat ja erityisihmisoikeusedustaja Stavros eh, oli EUn valtuuskunnan johdossa kyseisellä missiolla ja nimenomaan nämä valtiottomuuteen liittyvät kysymykset nousivat esiin. Ei pelkästään kun ihmisoikeusvuoropuhelua käytiin, vaan myöskin kahdenvälisissä neuvotteluissamme yhteydessä kyseisen maan poliittisten edustajien kanssa ja erityisedustaja eh, oli yhteydessä kahteen paikalliseen edustajaan ja eh, totesi vahvin painoin, että olisi erittäin tärkeää nyt paremmin kiinnittää huomiota eh, Rohingya-väestön tarpeisiin ja toisaalta niihin olosuhteisiin, joissa se elää ja on erittäin tärkeää, että hallitus on riittävän päättäväinen myöskin eh, kaikkien niiden poliittisten aloitteiden suhteen, jotka on aloitettu, kun hallitus toimintansa aloitti mm, tämän vuoden huhtikuussa ja todellakin eh, varsin rohkaiseviakin poliittisia kannanottoja siltä on kuultu. Eh, esimerkiksi kuinka keski keskeisessä komiteassa ja ministeriöiden keskuudessa olisi mahdollisuus löytää jonkinlainen ratkaisu tähän ongelmaan ja pyrkiä kestäväpohjaisen ratkaisuun rohinkan väestön osalta. Ja 22 suositusta aiheen tiimoilta on jo esitetty. Mutta varsin tärkeää olisi todellakin saada aikaan myöskin neuvoa antava komitea. Sitähän johtaa entinen YK pääsihteeri Kofi Annan. Ja mukana on myös kaksi muuta ulkopuolista jäsentä ja seitsemän kansallista jäsentä. Ja tämän komission tehtävänä on pyrkiä löytämään lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin ratkaisut juuri valtiottomien ihmisten tilanteeseen. Sitten kansalaisuuden tarkistusmenettelyyn hallitus meni tämän vuoden kesäkuussa, mutta kyseinen prosessi ei ole vielä kovinkaan pitkälle edistynyt. Luottamuspula on yksi suurista ongelmista ja EU onkin rohkaissut Myanmarin hallitusta äh, käynnistämään äh, tiedotuskampanjat, jotta luottamus myöskin väestön keskuudessa lisääntyisi. Kyseessä on pieni askel ja tehtävää on vielä paljon jäljellä, mutta kuitenkin, niin kuin jo totesin, äh, viesti oli kuitenkin selvä. Eli olisi tärkeää, että hallitus kiinnittäisi huomiota myös ruohonjuuritason syihin tästä ilmiöstä puhuttaessa. Maybe we won't have as many... Mikäli toimittaisiin niin paljon näiden hyvinäisyyden puolesta, konflikteja ei olisi niin paljon ja ihmiset saisivat jonkin näköisen turvallisuuden näkymän, eivät puhut haluaisi tarttua aseisiin. Onko teillä kommentoitavaa? Kenties komissio voisi lähettää listan näistä hankkeista, joita on käynnissä. Se olisi olla hyödyllistä. Maria, olepa hyvä. Herzlichen Dank, Linda. Kiitokset Linda ja kiitos myös lisätiedoista ja kaikki tuki ilman muuta on tervetullutta varsinkin rohinga väestöryhmästä, mutta myös muista valtiottomista ihmisistä puhuttaessa. Aihehan on varsin monimutkainen, vastauksia ei ole helppo löytää, mutta julkisesta keskustelusta on hieman unohtunut eh, ehkä tämä ongelma. Mutta nyt kuitenkin Euroopassa ja Euroopan parlamentissa me puhumme Eh, ihmisoikeuksien puolesta ja totta kai valtiottomuus liittyy myöskin siihen, että ihmisellä ei ole samoja oikeuksia kuin muilla ja siksi haluttiin mietintöaiheesta laatia, jotta saataisiin hieman päivänvaloon taas näitäkin kysymyksiä. Toivottavasti mietinnöstä tulee hyvää ja on oikein hyvä, jos kommentteja siihen liittyen esitetään. Ja todellakin eh, näiden esitettyjen kommenttien pohjalta varmasti jo jonkin verran tulen tekstiä muuttamaan. Uh, Kiitos paljon ulkosuudenhallinnolle ja komissiolle ja esittelijälle. Tarkistusten jättämisen takaraja on 7. joulukuuta kello 12. Hyvät kollegat, tämä osa meidän kokousta päättyy. Jatkamme huomenna kello 9. siirrymme OSP1G2-saliin. Siellä tapaamme talousarvion valvontaa valiokunnan kanssa. Siellä jatkut teistä näin huomenna aamulla. Kiitos tulkeille.